sitten huomenna ja 20. lokakuuta e, jatketaan täysistuntoa kello 9 kello 13 ja sitten jälleen kello 15 eteenpäin. Kuten sanottua, internetissä on esityslista julkaistu. Kiitän kaikkia, jotka ovat täällä läsnä ja niitä, jotka seurasivat muuten tätä ja istunto päättyy.